So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Parhaat kollegat, nyt toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen tulkit ja vieraat myös. Tänään tässä aamupäivällä minä edustan puheenjohtajamme Karima Delliä. Mukavaa, että edes jokunen jäsen on myös paikalla. Voimme varmaan aloittaa esityslistaluonnoksen hyväksymisellä. Yksi muutos se ehdotus tähän on tullut, nimittäin kohdan 25 äänestys, jossa kyse on eläinten suojelusta kuljetuksissa EU-ssa, Niin tämä äänestys toimitetaan myöhemmin, ei tässä kokouksessa. Voidaanko esityslista nyt hyväksyä näin muutettuna? Hyvä. Esityslista hyväksytty. Pöytäkirjan hyväksyminen 15. lokakuuta 2018. Jos vastalauseita ei tule, niin tuo 15. lokakuuta 2018 pöytäkirja voidaan katsoa hyväksytyksi. Ei vastalauseita. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole ilmoitusasioita, joten voimme mennä suoraan asiaan, sisältökysymyksiin. Aloitetaanpa esityslistan kohdasta neljä itseohjautuvat ajoneuvot Euroopan liikenteessä. Esittelijämme on Wim van de Kamp. Wim, saatkin puheenvuoron saman tien. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on poikkeuksellisen hyvä ja mielenkiintoinenkin prosessi tässä nyt tämän omaloitteisen mietinnön äh, käsittelyn taustalla. Haluan todella kiittää tran joka kyllä aina on ollut hyvin, hyvin paikallaan ja suureksi avuksi, kun kompromissitarkistuksia on hiottu. Itse ohjautuvat ajoneuvot, äh, oikeastaan se on muuten väärä käännös, oikeastaan pitäisi puhua autonomisista ajoneuvoista, koska kysehän ei ole yksinomaan ainoastaan autoista ja rekoista. Kyse on myös raideliikenteestä, esimerkiksi itse ohjautuvat metrot, samoin sisävesiliikenne ja lennokitkin. Kaikki nousevat esiin tässä oma-aloitteisessa mietinnössä. Tämä mietintö on kyllä paikallaan ja tärkeä, jotta Euroopan kilpailutilannetta vahvistetaan Kiinaa ja Yhdysvaltoja. Kilpailijoita silmällä pitäen meillä on kyllä niin pääomaa kuin tietotaitoakin itse ohjautuvien ajoneuvojen valmistamiseksi mutta me emme ehkä kun komissio, parlamentti ja 28 jäsenvaltiota asioita käsittelevät, niin meillä tuota aikaa aina kuluu. Nyt tarvitaan kyllä uutta vaihdetta silmään. Täytyy ottaa huomioon luonnollisesti myös yhteiskunnallinen ulottuvuus, sosiaalinen ulottuvuus. Monet kansalaiset eivät vielä luota itse ohjautuviin ajoneuvoihin. Kollega Van Miltenbyrg muuten on myös ehdottanut tarkistuksia, että tämä otettaisiin opetusjärjestelmämmekin paremmin mukaan jo alusta alkaen. Ja yksi iso mielipide ero tässä nyt sitten on todennäköisesti Euroopan parlamentin enemmistön ja minun itseni välillä. Nimittäin OEM, eli siis auton valmistajat yhtäällä ja sitten jälkimarkkinat ja tietojen kerääminen ja säilyttäminen. Leasing-teollisuus haluaa mielellään säilyttää kaiken datan näistä ajoneuvoista esimerkiksi huoltotoimia varten, mutta kun sitten ajatellaan nämä äh, yhteyksiä vaikkapa äh, oman kodin ja ravintolan ja hotellien ja niin edelleen välillä. Ja tästähän äh, on tietenkin vitsailtu muun muassa sen suhteen, että ähm, mitenkä tuota autoa sitten eh, käytetään. Ja todella se, miten autovalmistajat nyt sitten keräävät tätä tietoa, dataa näistä ajoneuvoista ja miten tätä dataa toimitetaan sitten näin, eh, muihin asiaan liittyviin eh, sidosryhmiin tai mitenkä nämä muut toimijat alalla tätä dataa sitten saavat käyttöönsä. Euroopan kansan puolue mutta minä edustan, minä olen aika maltillinen linjassa, niin minä nimittäin katson, että tässä tarvitaan tasapaino ajoneuvovalmistajien ja sitten näiden muiden toimijoiden välillä, mutta on myös kollegoita, jotka haluavat suoran pääsyn näihin tietoihin, tietojen saatavuuden kaikille. Ja tosiaan Katsotaan sitten äh, huomista äänestystä. Tällä hetkellä ei siltä vaikuta, että mitään äh, hyvää kompromissia tästä asiasta saadaan aikaan. Jos joku keksii jonkun, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Tosiaan äh, ähm, muuten tämä mietintö varmaan on ihan paikallaan, äh, mutta tämä datakysymys on vielä hiukan auki. Tässäpä oikeastaan nämä pääkohdat puheenjohtaja. Kiitoksia. Joo, vielen dank. Kiitokset esittelijällemme. Sitten SD-ryhmän puolesta puheenvuoron käyttää Ismail Ertuk. Dear colleagues, good morning. Kiitoksia, hyvää huomenta kollegat. Ensinnäkin pahoillani Welin puolestaan on kyllä tulossa parlamenttiin, eli minä joudun sitten hänen puolestaan puhumaan ja se nyt luen. Ensinnäkin olen vakuuttunut, että Sinällä mietintö on hyvä aloite eri valikuntioiden kesken ja Imko, Itre ja Juri saavat kiitokseni myös tarkistuksista ja herra Wim van den Kampille kiitokset laadinnasta ja neuvottelusta. Minulla on erinen lähestymistapa kolmella alalla. Haluaisin CITS-mietintökin jotain sanoa, josta äänestys olisi, oli jo pari sitten. Kun se saatiin aikaan, niin meidän täytyy miettiä myös käyttökysymyksiä, sosiaalisia asioita. Joissakin kompromisseissa on sivuttu näitä asioita, mutta tässä on tilaisuus nyt mennyt korostaa sitä vielä enemmän. En oikein ymmärrä, miksi ei vaadita selkeitä virkkeitä siltä osin, ettei tarvita mitään komission strategiaa tässä, vaan enemmän oikeudellisia konkreettisia toimia. Automatisointi, tämä uusi teollinen vallankumous on kulman takana. Me emme voi nyt tuhlata aikaa. Nyt on päästy siihen, missä tarvitsen huomenna tukia äänestyksissä. Tämä vaihtoehtoinen kompromissi kohtaan neljä, neljä a missä on puhe tiedon omistamisesta ja lainsäädäntötoimista, jotta voidaan taata oikeudenmukainen ja reaaliaikainen teknologia, neutraali tiedonkulku koskien koko arvoketjua. CITS mietinnössä oli kompromissi tarkistus kansanpuolen tuella niin, että kaikki kolmannet osapuolet otettaisiin huomioon. Vaikea ymmärtää, miksi kansanpuolue haluaisi nyt soveltamisalaa kaventaa, vaan joidenkin kumppaneiden osalta. Eilisiltana saatiin kuulla kansanpuolen ja Alden kannat. Ja tässä huomioitu se, mikä huomioitiin myös kompromissitarkistuksissa. Loppujen lopuksi herra van de Kamp ja, ja herra Miltenburg varmasti noudattavat meidän ryhmämme ja Guen kantaa, mutta siellä on puhuttiin vielä pari eroa. Me tarvitsemme lainsäädäntötoimia, eikä pelkästään strategiaa, siis komission puolelta me haluaisimme, että koko, koko auton valmistusketju tulisi mukaan, eikä vain osa kolmasesta osapuolesta. No siinäpä se kantamme ryhmän puolesta ja myös varjo esittelijän kanta. Ja, dank, Kiitokset. Mm, kiitokset siitä, että edustitte täällä ryhmänne. ECR, edustaja Svodowski, olkaa hyvä. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również e, sprawozdawcy, panu Van de Kampowi oraz kolegom. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Van de Kampia ja e, varjoesittelijöitä tähän asti tehdystä työstä. En tässä nyt toista niitä perusteluja, joita täällä olemme jo esittäneet äh, itse ohjautuvan liikkuvuuden alalla. Minä katson, että mietinnössä nämä asiat käsitellään hyvinkin kattavasti. Kysehän on siis muustakin kuin tieliikenteestä. Meidän äh, tarkistuksemme liittyvät äh, turvallisuuteen, tietosuojaan, tällä alalla. ECR-ryhmä toivoisi, että reilu rehellinen kilpailu voisi toteutua myös ajoneuvojen huollossa, koska mm, kysehän on kuitenkin hyvin pitkästä prosessista. Eri autokorjaamot ja merkkikorjaamot ovat tässä mukana. Haluamme kuitenkin, että merkkikorjaamoista ei olla riippuvaisia, vaan että kuluttaja voi itse valita äh, käyttämänsä tahon. Ja tässähän tuo tietojen saatavuus on äärimmäisen keskeistä ja tärkeää. Äh, tieto, tiedot on saatava reaaliajassa ja samalla on sitten tietenkin teollisia tekijänoikeuksia suojeltava. Tässä on kuitenkin sitten aika suuri vaara myös mahdollisille tietoturva-aukoille ja toivoisimme, että tämä asia otettaisiin myöhemmin sitten sääntelypuitteissa mahdollisimman vakavasti. Näemme myös tarvetta sille, että tässä ryhdytään lainsäädännöllisiin toimiin ja toivomme, että että tässä ei nyt sovita mistään epärealistisista aikatauluista. Ensimmäinen ensimmäistä 2020 on mielestäni ihan sopiva määrä aika. Kaiken kaikkiaan olemme oikein tyytyväisiä komissi- äh, esittelijän ehdotukseen ja kompromisseihin. ECR tulee äänestämään huomenna puolesta. Kiitoksia. Sadowski. Kiitokset, Sadowski. Sitten Alden varjo esittelijä Fanna Miltenburg, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan edustajia Van de Kampia ja varjoesittelijöitä kiittää hyvästä yhteistyöstä. Tämä on tärkeä mietintö. Ja jälleen askel kohti itseohjautuvien ajoneuvojen äh, käyttöä Euroopassa. On tärkeää, että me Euroopassa kuljemme kärkijoukoissa, ei nimittäin mukaan maailma mitenkään lepää laakereillaan. Äh, turvallisuus on tietenkin äärimmäisen tärkeää, samoin äh, hiilidioksidipäästöjen vähyys ja liikennevirtojen sujuvuus. Toivon, että tämä ja nämä ajatukset heijastuvat myös tarkistusten jälkeen kompromissitarkistuksissa. Samoin haluamme neutraalia lähestymistapaa ja asia, josta juuri äskeinenkin puhuja puhui, eli tätä datan saantia niin, että tieto on kaikkien tahojen käytettävissä. Olen erittäin tyytyväinen nyt siihen, että tarkastellaan, mitkä lainsäädäntötoimet ovat tarpeellisia, niin kuin niihin ryhdytään. Minä voin tukea tätä kompromissia. Kyllä se nyt aika ilmeistä on, että jossain vaiheessa sääntelyä tarvitaan ja kyllä se on ihan korkea aikakin jo, kun puhutaan itseohjautuvista autoista. Kyse on tietenkin turvallisuudesta ennen kaikkea, mutta myös innovaatioista, markkinoiden kehittymisestä ja tosiaan tämä datan saanti on tässä hyvin keskeinen asia. Joten yhteenvetona puheenjohtaja tärkeä mietintö, joka näyttää suuntaa myös komissiolle. Lainsäädäntöä tarvitaan, mutta sulkeessa on mainittava, niin kuin esittelijäkin toteaa, että täytyy kuitenkin katsoa tarkasti vaikutusarvion pohjalta, että minkälaista lainsäädäntöä tarvitaan. Ei nyt kyse ole todellakaan nämä mistään pikkuasioista. Katson, että tämä tasapaino on tässä nyt löytynyt. Voimme tukea kompromissia ja toivon, että parlamentti hyväksyy laajalla enemmistöllä mietinnön, koska näin se sitten varmasti heijastuu komissionkin jatko, jatkotoimiin. Kiitoksia ja Pianhan tästä jo äänestetäänkin. Kiitos. Kiitos, Van Miltenburg. Muita varjoesittelijöitä paikalla ei ole. Vihreät. Vihreiltä ei ole puheenvuoroa itseohjautuviin ajoneuvoihin liittyen tässä vaiheessa. Nyt meillä on äh, herra Zaman tuolta talous- ja sosiaalikomiteasta. Voitte käyttää puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos siitä, että saan tilaisuuden esitellä lausuntomme liittyen äh, itse ohjautuvaan liikkuvuuteen. Me tuemme kovasti tätä aloitetta. Katsomme nimittäin, että nyt teknologia on kyllä kehittynyt sille, että myös äh, autoalalla voidaan päästä lentoliikenteen tai äh, raideliikenteen turvallisuustasoon, kun puhutaan automatisoidusta teknologiasta, niin kyllähän tässä pitkä tie on ja me olemme todenneet, että täytyy tehdä ero sen välillä, mitä nyt äh, ensin tapahtuu, mikä on siis tämä ensiaskel, eli äh, äh, puolittain osittain itseohjautuva ajoneuvo, eli, eli eri, erilaiset apuvälineet ajoneuvossa, ja sitten tämän jälkeen puhtaasti itseohjautuva ajoneuvo. Nimittäin tässä kun puhutaan näistä avustavista järjestelmistä, tämä on aika kallista ja vanhoihin autoihin näitä ei voi asentaa, vaan kyse on ainoastaan uusista ajoneuvoista ja tietenkin autokannan uudistuminen tässä on jarruttavana tekijänä. Äh, kyllähän mm, autoissamme on jo nyt monia avustavia järjestelmiä ja on havaittu, että äh, ihmiset äh, eivät tästä nyt ihan helpolla pääse yli eikä ympäri esimerkiksi niin, että ihmiset poistavat nämä järjestelmät käytöstä. Entäpä sitten kun kyse on vuokra-autosta tai autosta, jota vuorotellen käyttävät useat eri kuljettajat tai pari eri kuljettajaa. Kaupungeissa ja kunnissa tarvitaan nämä välttämättä mielestämme tällaisia harjoittelualueita. Jos niitä ei saada, niin kyllä tämä tämä tulee hidastamaan nämä teknologian käyttöä, vaikka puhtaasti itseohjautuvia ajoneuvoja jo onkin, teknologiaa on jo olemassa, niin ja tällä hetkellä autot joutuvat sitten jakamaan tilan liikenteessä muiden autojen, jotka eivät ole itseohjautuvia kanssa, ja pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden ja kaikkien muiden tiellä liikkujien kanssa. Ja kun puhutaan näistä puhtaasti automatisoiduista järjestelmistä, niin meillä on täysin nollatoleranssi onnettomuuksiin. Ja näin ollen, kun meillä on nämä eri järjestelmät käytössä samoilla teillä samanaikaisesti, niin nämä tilanne onkin jo huomattavasti hankalampi. Joten onhan tämä nyt haaste myös kaupunkisuunnittelulle ja mahdollisesti tarvitaan kaupungeissamme erillisiä kaistoja. Tällaisenaan nämä kaupunkimme eivät ole valmiit puhtaasti itseohjautuville ajoneuvoille. Ja tosiaan kun sitten puhutaan vielä tästä datasta, joita näissä ajoneuvoissa kerätään ja tämän datan saatavuus. Tätä painetta tulee erityisesti kolmansilta osapuolilta, eri alustoilta. Tämä on uusi Ähm, liiketoiminta-alue, mutta turvallisuuden on kyllä oltava etusijalla pikemminkin kuin näiden tietojen avoimuuden. Kun ajatellaan ähm, autoja, niin eivät autot voi olla niin kuin vaikkapa älypuhelimet. Niiden äh, tietoturvan on oltava huomattavasti korkeammalla tasolla ja ylipäätään turvallisuus ensin. Kiitokset teille, herra Sam. Ja nyt äh, puheenvuoron saa komissiosta äh, van der Linden, niin komissio voi käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good morning. Uh... Hyvää huomenta. Komission puolesta minä haluaisin tehdä yhden huomion ennen kuin annan kollegalle puheenvuoron. Tässä mietinnössä tunnetaan vihjaavan, että CITS-järjestelmien tulevaisuus on täysin automaattiset autot ja tätä yhteyttä ei enää tarvittaisi. Kyllä cits järjestelmät ovat täysin pätevä järjestelmä kaikkiin ajoneuvoihin. Mikäli haluamme, että nämä ovat täysin turvallisia kaiken aikaa, nämä ajoneuvot, niiden on pakko viestiä ja koordinoida omia toimiaan. Kiitos oikein paljon. Good morning everyone. So, um, Antonio. Kiitos. Minä olen groupe osastolta ja täydennän tässä kollegan puheenvuoroa. Komissio julkaisi tiedonannon viime toukokuussa aiheesta. Tiedonanto oli ensimmäinen askel, joka toki on jo vaiheessa. Ja tämä CMITS on jo lainsäädäntötyön alla. Lisäksi tämä pääsy tietoihin asia on käsittelyssä. Täällä on todettu monien toimesta, että tämä on erittäin tärkeä asia ja tässä ollaan valmistautumassa mahdollisiin lainsäädäntötoimiin. Monet täällä nostavat esiin, että tässä on arvioitava näitä eri vaihtoehtoja, joita edessämme on. Mutta hihat on kääritty ja haluamme olla valmiina tulevaa komissiota varten. Viimeinen asia. Täällä sanottiin, että lainsäädäntöä tarvitaan. Se toistettiin. No, viimeinen asia koskee nimenomaan lainsäädäntöä. Meillä on turvallisuussääntöjä ajoneuvoja varten. Ja tämä antaa, silottaa tietää autonomisille autoille, joten Kyllä minä uskon, että tässä päästään eteenpäin. Tässä on muun muassa vaatimuksia näille autonomisille ajoneuvoille. Ja vielä viimeinen asia, sangen tärkeä sellainen, tämä inhimillinen tekijä, joka mainittiin. Jälleen kerran olemme jo panemassa täytäntöön toukokuun tiedonantoa. Eilen Bulls järjesti tapahtuman liittyen autonomisten ajoneuvojen vaikutus työpaikkoihin oli aiheena. Kyllä tämäkin työ on siis jo alkanut. Kiitos oikein paljon. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir mm, Kiitos. Voimme varmasti tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin ja komission välillä. On oikein hyvä, että tietosuoja-asetus saatiin hyväksyttyä tässä jokin aika sitten. Sehän on tulevaisuudessakin sitten kaiken äh, tietosuojamme pohjalla. Äänestys toimitetaan huomenna 22. päivä 11. kello 10, mutta ehkäpä voisin antaa Vimille tässä vielä loppupuheenvuoron. Voit tässä vielä vastata kaikkeen jo kuultu. Ole hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Nämä varjoesittelijöiden viisaat sanat ja kollegojen Viisaat sanat olen nyt pannut merkille. Haluan myös kiittää TSKta tästä lausunnosta. Haluan kiittää komissiota osallistumisesta. Kaksi pääosastoa, nimittäin DG Grow ja TRAN ovat tässä työssä mukana ja toivon, että mm, saisimme lainsäädäntöä aikaan mitä pikimmin. Kyllä Euroopan täytyy nyt huolehtia siitä, ettei jää kyydistä. Kiinassa ja Yhdysvalloissahan kyllä prosessit etenevät erittäin nopeasti ja meidän täytyy pikemminkin toimia kuin puhua. Kiitos. Ratkaisevaa todella on se, että pysymme kilpailun kyydissä Kiina ja Yhdysvaltain suhteen. Ennen kuin etenemme. Haluan toivottaa tervetulleeksi oma vierailijaryhmäni Tyyringenistä. Kyse on liikennealan, logistiikan, taksien, kaikkien mahdollisia edustajia, joten lämpimästi tervetuloa hyvät vieraat. Sitten esityslistan kohta viisi. Kyseessä on tyyppi hyväksyntä. Ja tyyppihyväksyntä ja kaikki tähän liittyvä asetuksen muuttaminen siis äh, vuosi 2018. Tämä on tämä yleinen turvallisuus. Ulottuvuus Rosatun on äh, vastaavan valiokunnan IMKON esittelijä ja meidän valmistelijamme on Matais van Miltenburg. Minä ehdottaisin, että hän saa nyt puheenvuoron ja voi esitellä meille tämän lausuntoluonnoksen. Van Miltenburg. Yesterday we had a very Kiitos. Eilen käytiin hyvä varoittelijoiden kokous. Kiitos yhteistyöstä ja heidän panoksista. Ei ole helppo löytää yhteistä säveltä, varsinkin kun ajatellaan, että tässä kaikkiakin on 119, 191 tarkistusta. Jotkut menevät vähän eri suuntiin. Mutta olen kyllä myönteisellä mielellä, että saadaan aikaan hyvä lausunto IMKUa varten tässäkin aiheessa. Totta kai turvallisuuden kohentaminen teillämme on kaikkein tärkeimpiä pilareita tässä valiokunnassa. Minä haluaisin tässä yhteydessä korostaa joitakin tärkeimpiä asioita, joista tässä on kyse. Olen edes sitä mieltä, että ajoneuvojen turvallisuustoimenpiteet komission ehdotuksessa vaikuttavat mahdollisesti merkittävästikin turvallisuuden kohentamiseen teillämme, eikä pitäisi ottaa sitä kovin kevyesti. Ja kuten komissio totesi, täällä olemme ottaneet aimo harppauksen eteenpäin itseohjautuvuudessa ja myös ajatellen nopeuden tarkistamista ja myös tunnistamismenetelmiä, niitä on jo markkinoilla olemassa ja minä uskon, että meidän pitäisi tukea näitä piirteitä niin, että voitaisiin turvallisuus niiden avulla kohentaa. Tässä syystä pitäisi olla varovainen joidenkin tarkistusten kohdalla, kun ne menevät tähän suuntaan niin, että sinne tulisi mahdollisuus helposti muuttaa, poistaa käytöstä piirteitä, koska ne saattavat heikentää myös turvallisuutta. Eli tässä olisin aika varovainen. Katsotaan, mitä siinä voidaan tehdä kun pitäisi kompromissiakin löytää. Edelleen uskon, että jotkut turvallisuuspiirteet Esimerkiksi tapahtumien rekisteröinti olisi pakollista kaikissa ajoneuvoissa, kaikissa ajoneuvoissa, jotta voidaan turvallisuutta parantaa. Ei se saa riippua pelkästään luonteesta tai luksusluonteesta ajoneuvossa. Ja sitten tämän ohella pitäisi unohtaa myös tietosuoja, varsinkin liittyen tapahtumien rekisteröintiin. Olen tehnyt aika kattavan tarkistuksen tätä varten. Toivottavasti siitä löytyy sopu. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä tähdentää, mikä merkitys on katvealuejärjestelmillä ja ajatellaan käytymisjärjestelmän merkitystä, koska ne tulivat joihinkin tarkistuksiinkin mukaan. Tämä katvetieto on tärkeä, se on kattavalla tavalla huomioitu komission ehdotuksessa. Siksi minä uskon, vaikka se on henkilökohtainen mielipiteeni vain, että tämän käytymisavustuksen ottaminen on olennaista, mutta olisi hyvä saada jotain vahvistusta tai selvitystä komissiolta, jotta voidaan selvittää, onko se komission ehdotuksessa mukana, kuten minä kuvittelen, vai pitääkö tätä vielä selventää ja lisätä jotain. Olen totta kai avoimin mielin tässäkin hakemaan kompromissia. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että tässä tranvaliokunnassa me laadimme realistisen, mutta kunnianhimoisen lausunnon Totta kai alalle täytyy antaa riittävästi aikaa innovoida ja investoida. Ei pidä unohtaa kuitenkaan, mikä merkitys on sillä, että nämä uudet turvallisuuspiirteet tulevat ajoneuvoihin. Ja näin voidaan turvallisuutta mahdollisesti kohentaa kaikilla teillämme. Toivottavasti kollegat ovat yhtä mieltä tavoitetasosta, mutta olen kyllä myönteisin mielin, että saadaan aika tyydyttävä lopputulos sitä paitsi. Meillä on pikkusen enemmän aikaa nyt, kun imco äänestys toteutetaan vain ensi vuoden alkupuolella uskoisin, että voidaan ehkä äänestystä lykätä tässäkin valiokunnassa 10. tammikuuta. Minulla on kerrottu, kuten myös varjoisilla valmistelijoille, niin että löydettäisiin enemmän vielä kompromissa, vaikka totesin, ei se aina helppoa ole, kun tässä on kolme tarkistusta, jotka haluavat turvallisuuspiirteet poistaa top tykkänä, vaikka minusta on tärkeää, niin aika mahdollista siinä löytää mitään sopua. Kaikki riippuu sitten äänestyksestä, mutta tässäkin olen aika tyytyväinen tähän asti, miten on päästy eteenpäin ja nyt on lisäaikaakin saada aikaan ehkä muutama kompromissi lisää. Kiitoksia huomiostanne. Odotan nyt mielenkiinnolla jatkotyötä valmistelijoiden kanssa. Kiitos. Ja, Dank, Herr Miltenburg. Kiitokset, Van Miltenburg. Nyt kuulemme varjoesittelijöiden puheenvuorot. EPP, minä olen itse varjoesittelijä Siksi ymmärrätte varmaan, että annan nyt sitten itselleni tässä puheenvuoron. Kiitoksia tästä valmistelijalle. Eilen hän tapasimme valmistelijan ja varjo valmistelijan taiteilijoiden mm, tapaamisessa, tai oli siis tarkoitus tavata. Minä itse en päässyt paikalle, kun jouduin poistumaan Brysselistä ja palasin vasta sitten iltasella. Uskon kuitenkin, että minua siellä hyvin edustettiin. Ja kiitokset äh, Van Miltenburg siitä, että otitte huomioon EPPn äh, ehdotukset. Totesittekin jo, että tarkistuksia on jätetty 192 ja ehdottamanne kompromissit äh, käsittääkseni kattavat vain 27 näistä lukuisista tarkistuksista. Mielestäni tässä voitaisiin olla vielä hiukan kunnianhimoisempia, vaikka nyt jotkut tarkistukset toki ovatkin identtisiä keskenään. Siksi varjoesittelijöiden kokouksessa pyysin ehdottamaan, että kompromisseihin nivottaisiin entistä isompi määrä näitä tarkistuksia, jotta me saataisiin katettua ja että ehkä voitaisiin sitten vielä saada aikaan useampia tar- kompromissitarkistuksia. Mielelläni ainakin yrittäisin ja en ehkä niinkään panostaisi vain komissioehdotukseen ja puuttuisi vain siihen, vaikka se sinänsä ihan hyvä onkin. Kyllä minäkin pidän komission ehdotusta hyvänä, koska jo tuossa puolitoista vuotta sitten oma-aloitteisessa mietinnössäni viittasin juuri näihin samoihin asioihin samalla linjalla, mutta kyllä mielestäni komission ehdotusta tästä huolimatta, joka voi paikoitellen parantaa ja varmaan näihin kiistakohtiin voidaan löytää yhteisiä ratkaisuja. Ehdotukseni varjoesittelijöiden kokouksissa pyysin eh, avustajaani eh, myös sitten tekemään selväksi. Minä tarkoitan nyt sitäkään, että kompromisseja väännettäisiin väkisin ihan vaan kompromissien tekemisen ilosta. Ei, mutta mielestäni voitaisiin katsoa, että voitaisiinko saada aikaan yhteinen ehdotus, joka parantaisi ihan aidosti tieliikenneturvallisuutta. Onhan yhteinen tavoitteemme juuri tämä, ja mielestäni mitään kiveä, yhtään kiveä ei saa jäädä, jättää kääntämättä, jottei käy niin, että hävitään, koska tietäähän se, sen, että se, joka taistelee ja yrittää, mahdollisesti häviää, mutta ei varmasti, mutta se, joka ei edes yritä, häviää joka tapauksessa. Kyllä me tämä olemme kansalaisillemme velkaa. Kiitoksia. Ja nyt SET-ryhmän varjoesittelijä parahin Olga Senalova, ole hyvä. Vážené kolegyně a kolegové, už tady zaznělo. Kiitoksia. varjoesittelijöiden kokouksessa pääsimme käsittelemään kaikkia mahdollisia kompromisseja. Siellä käsiteltiin näitä tarkistusten näkemyksiä, joita oli melko paljon usein. Tarkistukset menivät hyvin eri suuntaan, joten ei ollut kovinkaan helppo saada aikaan kompromisseja. Kyllä tässä vielä melko paljon työtä on edessämme. Toki me pääsimme eteenpäin joissain asioissa hyttien muoto, ohjaamoiden muoto. Tämä parantaa näkyvyyttä varmasti. Silloin näkee paremmin, mitä auton ympärillä tapahtuu. Ja tämä on mielestäni hyvä kompromissi, jota tuen. Tuen myös tätä rengas sääntöä liittyen ajoneuvo testaukseen. Lisäksi tietojen kerääminen onnettomuuksien jälkeen. Tässä olisi siis syytä tietojen rekisteröimisestä vielä tehdä muutamia selvennyksiä. Tämä liittyy myös tähän mekanismin tehokkuuteen. Pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että Pyrimme tekemään vielä yhteistyötä kompromissien suhteen. Pyrimme ottamaan vielä näihin kompromisseihin joitain tarkistuksia mukaan. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos puheenjohtajalle. Uskon, että me saamme aikaiseksi yhteisen kannan, joka saa tukea vastuullisessa IMKO-valiokunnassa. Kiitoksia. Ja, vielen dank, Kiitoksia, edustaja Senalova. ECR. Varjoesittelijä Rupert Siilia. En näe paikalla, onko Lundgrenilla jotakin lisättävää? Well, I can say. No jotain voi sanoa, totta kai. Ei minä kauheasti tykkää kaikesta sähköisestä laitteistosta, joka sitten vie kuljettajalta vastuun jotakuinkin. Minun mielestäni olisi parempi kouluttaa kuljettajia ajamaan paremmin, vaikka kuinka paljon olisi teknologiaa sitten olisi käytössä. Ei se mitään auta, koska kaikki Sähköinen laitteistokin voi penätä, kun on aina silloin tällöin. Ajattelkaapa tietokonetta. Jos se olisi auto, niin se olisi kielletty teillämme, koska yhtäkkiä se menee jumiin ja se täytyy uudelleen käynnistää. Eli sähköiset laitteet asettaa kuljettakin vaarallisen asemaan, koska he luottavat laitteisiinsa ikään kuin, että ne hallitsevat tilannetta ja ikään kuin pitävät turvallisena. Mutta kuten tiedätte, minä harrastan myös ralliautoilua. Ja se, mikä siinä pelastaa, missä tilanteessa tahansa, jos jokin menee pieleen, sorrea teillä rallikilpailussa, niin miten hoidan autoa? Käsittelen sitä. Oikeastaan viime kädessä on kyse kuljettajan kouluttamisesta että ajaisi paremmin, totta puhuen. Aika surkeita kuljettajia siellä on liikenteessä paljon. Joka päivä sitä näkee. Ja olipa sitten siellä kuinka paljon elektroniikkaa heidän autoihinsa, niin ei se mitään auta. Kun eivät osaa autoa ajaa, sellaista se on. En oikein ymmärrä, miksi ei keskitytä kouluttamiseen. Ihan niin kuin tietokone, jos ei osaa käsitellä tietokoneita oikein, parempi käyttää kynää kun ei sillä muuten mitään saavuta. Mutta en sitä tiedä, mitä käyttää. Ihan niin se on kuljettajankin kanssa. Se on minun näkemykseni. Kiitos. Ja, vielen Dank, Lundgren. Kiitokset, Lundgren. Me onhan monia huonoja kuskeja, mutta ei kukaan myönnä sitä. Kaikki pitävät itseään ihan, ihan parhaana kuljettajana liikenteessä, mutta se nyt vaan tällaisena sivuhuomautuksena. Sitten vihreät ja Michael Kramer esittelijänä. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää valmistelijamme ja varjovalmistelijoita. Olemme tehneet hyvää työtä ja EPPn edustajaa, äänen avustajansa, parahin puheenjohtajaa, edusti aivan erinomaisella tavalla. Me vihreät haluaisimme nostaa esiin neljä seikkaa Ensinnäkin katsomme, että näitä avustavia järjestelmiä voi olla vain uusissa ajoneuvoissa. Näin on. Ja autokanta, kun tässä uudistuu hyvin hitaasti, niin äh, kyllä näitä voitaisiin asentaa myös vanhempiin ajoneuvoihin. Muuten äh, turhaan menetetään ihmishenkiä, jos näitä ei käyttöön oteta. Sitten äh, nopeusrajoitukset. Jos ylittää äh, sallitun nopeusrajoituksen, äh, saa jonkinnäköisen merkin tästä, mutta ratkaiseva kysymys on, että voiko tämän järjestelmän poistaa jotakin käytöstä tai kiertää. Me haluamme, että ylinopeus estetään järjestelmän kautta. Joskus onnettomuuksia voitaisiin hyvinkin välttää. Ja näin voitaisiin eh, myös joutua tilanteeseen, että jos tätä järjestelmää, eh, jos tämän voi poistaa käytöstä, niin se voisi olla vaarallista. Kyllä eh, kuljettajat tottuvat, eivätkä sitten ota ehkä riskejä, kun esimerkiksi 30 alueella eivät sitten lähde ohittamaan 80 jotakin rekkaa. Ja kun sitten ajatellaan näitä mm, alkolukkoja, me mielellämme ottaisimme ne kaikkiin ajoneuvoihin käyttöön, eikä vain ammattikäytössä oleviin ajoneuvoihin. Ylinopeuden lisäksi hän alkoholirattijuopumus on suurimpia onnettomuuksien aiheuttajia. Esimerkiksi taksikuskit ovat kuitenkin ammattikuljettajia, mutta koska istuvat henkilöautossa, niin heillä sitten alkolukkoa ei olisi. Tätä pidämme huonona. Sitten ihan upo uusi teknologia. Useimmat pyöräilijät hän vammautuvat tai jopa menettävät henkensä koska ajavat juuri auton ohi, kun auto on pysähtynyt ja sitten autokuljettaja avaa oven. Tämä on niin kutsuttu dooring eli oven avaaminen, englanninkielinen sana door. Eli tässä meillä olisi järjestelmä, jossa jos pyöräilijä on lähellä, niin ovea ei saisi auki. Tiedämme, että esimerkiksi Alankomaissa monet on opetettu äh, avaamaan ovi aina oikealla kädellä niin, että samalla kääntyy ikään kuin katsomaan äh, sivulle ja taaksepäin ja keskittyy äh, siihen, että ei estä kenenkään muun liikennettä. Mutta tähän on myös teknisiä mahdollisuuksia. Nämä ovat hyvin, hyvin kalliita kuitenkin. Mutta jos yleistyisivät, niin sitten sitten tämä hintakin laskisi. 40 prosenttia polkupyöräonnettomuuksista tapahtuu siksi, että autoilijat avaavat oven pyöräilijän eteen. Ja näin voisimme toden totta ihan säästää ihmishenkiä, jos tällaiset järjestelmät ottaisiin käyttöön. Me tulemme tietenkin tekemään Imkon kanssa myös yhteistyötä. Olisi hyvä, jos saisimme eh, tukeanne ja lainenemisten jo täällä eh, TRAN-valiokunnassa. Kiitos. Kiitokset Kramer. Nyt on varmaankin kuultu kaikkia varjoesittelijöitä. Sitten täällä on vielä pari puheenvuoropyyntöä valiokunnasta. Edustaja Ajala Sender. Ines, Ines, sinä pyysit puheenvuoroa. Voisit nyt saada sellaisen. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässähän nyt luettelua vielä käytiin läpi, joka liittyy tähän ylistettyyn mekanismiin. No, juuri kun tätä vielä on käsitelty liittyen yhteyksien Eurooppaan. En ole oikein pystynyt käymään läpi ehdotuksia ja tarkistuksia, mutta kysyisin vain Van Miltenburgilta ensinnäkin, huomaan, että kaikki, joka liittyy tietosuojaan, mekanismeihin ja seurauksiin, on erotettu käsivaraiseksi, manuaaliseksi. Että minä nyt vain kysyisin, kuinka moni kuljettaja lukee tällaiset käsikirjat, kun on aika paksuja joskus. Olen joskus ajatellut, että siellä on joitakin tarkistuksia, en, kaikkia nyt en ole kuitenkaan vielä nähnyt, että olisi allekirjoitettava sopimus, niin kuin on joitakin yritysten kanssa jo nyt. Eurooppalainen yritys tai merentakaisissakin maissa on, että pitäisi sitten kun ostaa auto, niin pitää allekirjoittaa sopimus, joka liittyy tietoihin. Ei se nyt ole tietosuoja tavallaan tiedon käyttö enemmänkin. Mutta jos ajatellaan tätä nimenomaista teemaa, niin se on aika tärkeää, että kun kuljettajat ainakin siirtymävaiheessa olisivat tietoisia, mitä ovat ostamassa ja hyväksymässä. Eli paitsi, että siellä on tiedon vastaanottaja tai välittäjä, jota käytetään jossakin tapauksessa toiseksi. Haluaisin tietää, miksi herra Van Miltenburg vastustaa Kymmenen tarkistuksessa vastustaa sitä, että julkisviranomaiset, julkishallinto voisi anonyymisti käyttää näitä tietoja. Mikä se nyt on? Eikö siis tilastotietoja varten onnettomuuksista on aika tärkeää, että ihan julkista käyttöä varten se olisi mahdollista, siis totta kai anonyymisti, mutta nimenomaan nyt voitaisiin välttyä onnettomuuksilta. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten käännymme komission puoleen kasvupääosasta ja Peter Deutsches, olkaapa hyvä. Thank you, Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös valmistelija Van Miltenburgille siitä, että hän huomioi niin aulisti meidän pyrkimyksen parantaa tieliikenneturvallisuutta. Ja Van Gogh on myös oikeassa, kun hän toteaa, että hän on ollut suuri inspiraation lähde valiokunta-aloitteisella mietinnöllään. On hienoa, että asiat nyt etenevät. Euroopan parlamentissa. Meillä olisi kommentteja muutamaan kohtaan. Ne tarkistukset, jotka koskevat joitain toimenpiteitä, muun muassa tämä älykäs nopeuden säätö, avustaja, on vaihtoehtoinen järjestelmä Speed indication information. Tässä ainoastaan tiedotetaan vauhdista. Ja meillä on tämä avustusjärjestelmä, jota me ehdotamme, joka toimii yhteistyössä kuljettajan kanssa. Ja se, olisi, se on merkittävästi tehokkaampi. Se on vähentää riskiä 17-19 prosenttia. Ja mikäli tätä, tämä vesitetään tähän nopeuden tiedotusjärjestelmään, niin tämä puolittuu tämä riskin vähennys ja tämä on merkittävä ero. Tämä älykäs nopeuden rajoitusjärjestelmä on kaikkein tehokkain keino, joka meillä on. Höylämällä muutaman kilometrin pois vauhdista, niin se vähentää riskejä merkittävästi enemmän kuin tämä nopeudesta tiedottamisjärjestelmä. Joten ymmärtäkää, tietäkää, nyt puhutaan ihan sadoista, ellei tuhansista hengistä, joita menetetään, mikäli siirrytään tästä meidän ehdottamasta nopeuden säätöavustusjärjestelmästä tähän nopeuden tiedottamisjärjestelmään. Nämä ovat jo markkinoilla nämä järjestelmät – ja Euro NCAP-testeissä valmistajat antavat näille laitteille tuloksia. On neljänkin tähden laitteita. Jotkut tutkimukset osoittavat, että on 10 prosentin virhemarginaali. Tämä oli joitain vuosia sitten. Mikäli minä saisin yhdeksän kymmenestä oikein, niin kyllä minä olen melko tyytyväinen. kymmenestä on erinomainen tulos ja tämä tulee ainoastaan paranemaan koska vuonna 2018, kun puhutaan realistisesti vuodesta 2022 kaikkiin uusiin malleihin ja sen jälkeen kaikkiin ajoneuvoihin asennetaan nämä järjestelmät ja tämä parantaa turvallisuutta. Tässä puhutaan näistä infrastruktuurijärjestelmistä myös puhua. Täällä puhuttiin aiemmin tänään autonomisista autoista. Kyllä autonomisen auton myös on tiedettävä, mikä on nopeusrajoitus, joten jäsenvaltiolla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että parannetaan näitä tietoinfrastruktuureja. Ja tämä ISA-järjestelmä, tämä tulee toimimaan paremmin tuolloin kuin mitä se toimii nyt. Kyllä tässä voitetaan. Ja ottakaa tämä ihan vakavasti, siinä minun neuvoni, tämä minun kommenttini. Pahoistaa Kuljettajista kommentoitiin myös, tottahan se on. Mutta näissä, tässä paketissa hyvä asia on se, että tässä ohjataan myös huonoja kuljettajia vastaan. Mikäli on hyvä kuljettaja, niin näillä järjestelmillä on mahdollisuus vähentää kuoleman johtavia onnettomuuksia ja suojella myös huonolta kuljettajilta. Nopeusrajoituksen avustusjärjestelmä Tämä ei ole rajoitin, tämä ei ole mikään iso veli järjestelmä, joka estää kulkemasta kovempaa, vaikka tiedämmekin, että tämä suojelisi kaikkien eniten henkeä, niin tämä on kuitenkin järjestelmä, joka, jota ei tultaisi hyväksymään. Siksi me ehdotamme tämän seuraavan. Seuraavaksi parhaan vaihtoehto on tämä älykäs nopeusrajoitusjärjestelmä – ja tämä pystytään ohittamaan tämä järjestys. Tämä tekee yhteistyötä siis tämä järjestelmän kuljettajan kanssa. Kuljettaja ei ärsyn. Mikäli nopeusrajoitusta ei ole tiedossa, niin sitten ajetaan aivan tavanomaisesti, kuten tätä nykyään ajetaan. Tulee tarkkailla ja pitäytyä nopeusrajoituksessa. Nämä ovat avustusjärjestelmät, avustavat, avustavia järjestelmän avustavat kuljettajaa. Nämä eivät ole tällaisia viime hetken pelastusjärjestelmiä. Tällaisia me emme tee pakollisiksi. Puhuttiin tällaisista hälyt, tällaisista hätätilannejarrutusjärjestelmistä. Kun on melkein liian myöhäistä, niin silloin tämä astuu voimaan, silloin tämä toimii. Mutta meillä ei ole mitään autonomisia kuljetusavustuksia on tämä kaistanpito, avustusjärjestelmä ja hätäkaistanpito. Mikäli ei ole syytä olla vaihtamatta kaistaa, niin silloin kaista voidaan vaihtaa, mutta mikäli vaaratilanne on, niin silloin tämä estetään. Jos lukee tämän tekstin hyvin, niin tämä esto astuu päälle ainoastaan silloin, kun ei ole turvallista vaihtaa kaistaa. Me emme tee pakollisiksi tällaisia mukavuus- mukavuuden parantavia järjestelmiä. Ja sitten tämä oven avaus ongelma. Meillä ei ole lukuja, jotka voisivat tukea tätä lukua, jossa sanotaan, että onnettomuudet voisivat vähentyä 40 prosenttia koskien pyöräilijöitä, kun avataan ovi. Tiedämme myös, että valmistajat ovat markkinoille pyrkineet laittamaan laitteita, mutta se ei toimi, se ei ole tarpeeksi nopea, se ei ole tehokas, joten tarvitaan enemmän ponnisteluja, jotta me voisimme tätä ehdottaa. Siksi me emme tätä nyt ehdottaneet. Ja van Miltenburgin pyyntö, että tämä kääntö avustaja tai kuolenkulman avustaja niin tässä me katsomme kahta asiaa. Tämä kuollut kulma ja kääntöavustaja on sellainen, jossa kuorma-auto, rekka-auto kääntyy ja ajaa pyöräilijän päälle. Ja samassa artiklassa puhutaan hitaasta etenemisestä, hitaan vauhdin ongelmista, jossa lapsi ylittää tien eikä kuorma-auto huomaa, kun lapsi tulee kuorma-auton nokan eteen ja jatkaa matkaa huomaamatta onnettomuutta. Tämä on nostettu esiin samassa artiklassa, niin tämä kääntymisen avustamisjärjestelmä ja tämä hitaan vauhdin järjestelmä ovat katettuina molemmissa, tarkis, ö, molemmissa artikloissa ja kyllä me tässä tukisemme, että tämä etenisi Van Miltenburgin ehdottomalla tavalla. Kiitoksia. Saisinko nopeasti käyttää puheenvuoro vielä äh, tästä oven avaamiskysymyksestä ja pyöräilijöiden äh, ongelmista Bild-lehdessä etusivulla lukee, että Mer- Mercedes äh, suojelee teitä, Mercedes äh, äh, suojelee pyöräilijöitä. Samoin sitten vielä toinen artikkeli, jossa lukee, että tekniikka pelastaa henkiä. Tiedän, että tämä tuli nyt hiukan myöhään. Tämä artikkeli on, todistaa sen, että Mercedes on tällaisen teknologian nyt rakentanut ja kun he ovat tähän kyenneet, niin varmaan muutkin kykenevät. Minä annan teille nämä molemmat lehtiartikkelit, jossa tätä taustatietoa on, niin ehkä saatte sen vielä otettua huomioon. Ihmishenkiä voidaan pelastaa. Kiitokset edustaja Kramer. Äh, tosiaan kiitoksia. Ja tosiaan tuo älykäs äh, nopeuden säädin on myös hyvin äh, tärkeä asia. Ja nyt lopuksi saa puheenvuoron äh, sitten vielä valmistelijamme yhteenveto. Olkaa hyvä. Kiitos ihan lyhyesti. Totta kai, missä vain löytyy sopua kompromisseli, niin tehdään. Yksi esimerkki, eilen keskusteltiin myös tun, tun, pitkälle menevästä tunnistamisjärjestelmästä. Moni halusi poistaa monista syistä joku kollega oh, huomio vai varaumaksaa tietosuoja huolien takia. Eli ne ovat ihan perusteltuja huolia, eli ne huomioidaan ehkä. Tulee vielä yksi kompromissi sitäkin varten. Tietosuoja, kuten Rova Jalasender totesi, ehkä parasta olisi, että lähetän teille uuden tekstin kompromissitarkistukseksi. Siihen on huomioitu se, että valmistajan täytyy varmistaa, että ei voida jäljittää varastoitua tietoa, ainakaan jatkuvasti. Totta kai tässä on innoitusta saatu keskusteluista, jotka liittyvät ekoon. Varmasti siitäkin löytyy kyllä kompromissi. Huomautitte myös tapahtuman rekisteröinnistä, jos oikein ymmärsin. Haluaisitte käyttää tietoa yksittäisiin selvityksiin onnettomuuksen jälkeen. No ehkä olemme vähän vastahakoisempia siinä. Tutkimuksen tietoa toki voi käyttää, mm, se on vähän laajempaa, toisin kuin on ehkä onnettomuuksen jälkeinen tutkinta. Kaiken kaikkiaan käytetään nyt aikaa hyväksi, mitä meillä on kompromissin löytämiseksi. Näin voidaan 10. tammikuuta toimittaa äänestys. No, tässä täytyy huomioida se, että joskus on paljon tarkistuksia eri suuntiinkin. Aina olen toki halukas löytämään kompromisseja. Joskus se ei vain ole mahdollista, koska täytyy IMKon kollegoille tehdä selväksi, ettei vain sanota jotain ja käydä pitkä keskustelu kompromissin löytämiseksi, vaan viime kädessä varmistaa, mitä me ajamme tässä, jos haluamme näitä järjestelmiä vai emmekö halua. Se täytyy tehdä aivan selväksi sekin niin että saadaan IMKOon kunnon lausunto. Joo, Kiitoksia. Kiitokset Van Miltenburg. Jos 92 prosenttia kaikista liikenneonnettomuuksista johtuu inhimillisistä virheistä, niin kyllä me varmasti tarvitsemme parempia kuskeja, mutta sitten myös näitä näkymättömiä apuja Äh, jotka tukevat kuljettajaa sitten viime hetkellä, että onnettomuutta ei tapahtuisi. 10. tammikuuta toimitetaan sitten äänestys tästä lausuntoluonnoksesta. Eli yhteistyömme jatkuu. Hienoa. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan kuusi, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten. Valmistelijamme on Claudia Tapardel. Olkaapa hyvä. Mulțumesc frumos, dragi colegi. Uh, sunt foarte încântată să vă anunț că în Kiitos. Kollegat, olen iloinen, että voin nyt kertoa, että kun varjo valmistelukautta on keskusteltu, niin olemme löytäneet hyviä kompromisseja tähän lausuntoon. Se on tasapainoinen, koska siinä on huomioitu kaikkien kollegojen ja poliittisten ryhmienkin näkökohdat. Olen iloinen siitä, että kaikki valmistelijatkin ovat osoittaneet joustavuutta, jotta kompromissia löydettäisiin. Haluaisin kiittää heitä. Meillä on siis hyvä lausunto tasapaino lähestymistavaltaan ja kuitenkin siinä taataan läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus toimittajille ja kuluttajille, mutta myös verkkoympäristössä toimiville. Voimme oikeastaan kaikkia kompromisseja tukea, toivottavasti tekin. Sitten yhdeksän kompromisseista. Se on askel eteenpäin, koska siinä on huomioitu tietyt avainkysymykset, läpinäkyvyys muun muassa. Alustojen täytyy toimittajille kertoa, käyttävät se lisää kanavia jakeluun palveluja tarjotakseen niin, että voivat sitten toimittajille antaa oikeuden myös käyttää näitä samoja kanavia, jos niin toivovat. Entäpä sitten ilmoitusaika mahdollisille muutoksille? Olemme olleet sitä mieltä, että olisi 15 ja 30 päivän mittainen aika ennen kuin mitä muutoksia voidaan tehdä. Näitä ei noudateta silloin, kun muutos suoritetaan välittömästi. Nimittäin lakia rikottaisiin helposti muuten toimittajien puolelta. Eli siinä tapauksessa alustojen täytyy välittömästi ryhtyä toimiin, mikä on myös tärkeää, että toimittajalle täytyy olla mahdollisuus neuvotella maksusta alustoille. Eli he saisivat neuvotteluaseman, joka olisi yhtäläinen ja valta asetelma olisi myös tasapainoisempi. Sitten 12 kompromissitarkistus on, sekin on tärkeä, koska siinä huomioidaan myös luokitusjärjestelmät kun palveluita tarjotaan alustoille. Parametreja täytyy käyttää syrjimättömästi palveluspalvelun tarjoajille ja mitä mahdollisia muutoksia tulee, niin niistä pitää myös tarjoajille toimia, toimittaa. Totta kai tämä luokittelu on erittäin tärkeää palveluiden tarjoajille ja toki myös kuluttajille, koska he tekevät päätöksensä usein tämän luokituksen pohjalta, niiden tietojen pohjalta, joita luokittelussa on. Ja varsinkin kun yleensä täytyy huomioida myös kaikki, aivan ensimmäiset tulokset sen jälkeen, kun on haun tehnyt. Siksi mielestäni ne parametrit, jotka ovat luokittelun taustalla, olkoot mahdollisimman syrjimättömiä ja läpinäkyviä. Mikä myös on tärkeää tässä, oikeastaan hyvinkin tärkeää, koskee matkailua. Siksi olen iloinen, että olen voinut tässä saanut tukea eri poliittisilta ryhmiltä, kun tässä on erimielisyyksiä olemassa. Alustojen äh, täytyy tarjota kuluttajille myös muita palveluita. Tässä tämä suosituslausekin ottaisin esille. Minä haluan avointa kilpailua, haluan vapaat markkinat. Eli lähtökohtana on, että kaikkien tarjoajien täytyy pystyä tarjoamaan palveluita, käyttää muitakin jakelukanavia, esimerkiksi matkailun alalla. Se, että voidaan tarjota suostumus tarjoajalle, käyttää muita kanavia, kanavia hyödyttää nimenomaan kuluttajaa. Näin kuluttaja saisi mahdollisuuden saada mahdollisimman laadukasta palvelua ja hyvän hintaan. Sitten kahdeksan tarkistus. Olemme löytäneet siinä tekstin, jonka mukaan verkossa toimivat tarjoajat voivat käyttää syrjimättömyysperiaatteita silloin, kun on joistakin seuraamuksista kyse tarjoajille. Esimerkiksi että sopimus puretaan. Tämäkin on erittäin tärkeää, koska me tarvitsemme yhtäläiset suhteet eri toimijoiden välillä. Täytyy taata, että alustat eivät noin yhtäkkiä sopimuksia purkaa ja näin ollen nämä tarjoajat häviävät näkyvistä ilman, että tarvitaan kunnon perustelua tai ilman, että tästä on etukäteen ilmoitettukaan. Eli on olennaista, että jos tulee arkaluontoisia kysymyksiä esiin digitaalitaloudessa, niin tarvitaan tasapainoinen lähestymistapa huomioiden kaikkea alustajat, loppukäyttäjät, eli kuluttajat lähinnä ja palveluiden tarjoajat. Ja odotan nyt mielenkiinnolla teidän näkemyksiänne tähän aiheeseen. Toivottavasti tässäkin saan tukea teiltä ja myönteisen kannan tähän lausuntoon. Kiitoksia edustaja Tapardel. Nyt kuulemme varjo esittelijöitä poliittisista ryhmistä. Viime sinä hoidat EPPn puolesta tämän. Nyt saat puheenvuoro, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegani Henna Virkkunen on nyt äänestämässä ITRE-valiokunnassa ja pyysi minua välittämään teille seuraavan viestinsä. Teille ja esittelijälle. Puheenjohtaja, Verkkoalustat ovat tärkeä osa digitaalitaloutta ja yli miljoona yritystä Euroopan unionissa käy kauppaa verkkoalustojen kautta. Läpinäkyvyys, reiluus on taattava. Samalla on taattava yhtäläiset toimintaedellytykset standardien kautta. Tämä asetus on hyvin tärkeä erityisesti liikenne- ja matkailualalle, johon verkkoalustat ja digitaalitalous ovat vaikuttaneet hyvin voimakkaasti. Monet PK-yritykset voisivat hyötyä selkeämmistä, läpinäkyvämmistä säännöistä sekä yhtäläisistä toimintaedellytyksistä. Ei verkkoalustoja ole helppo säännellä, koska mukana ovat niin kovin monet eri alat, mutta olemme pyrkineet löytämään tasapainon. Komission ehdotus on hyvä, mutta mielestäni kompromissiehdotukset äh, parantavat sitä entisestään ja tasapainottavat sitä. Äh, esittelijä Claudia Tapardel on tehnyt erittäin hyvää työtä ja EPP on äh, halukas tukemaan useimpia kompromisseista. Joten kiitokset edustaja Virkkusen äh, puolesta. Ja eikös minun englanninkielenikin tässä hiukan jo parane hiljalleen? Äh, kiitoksia sitten ECR ja Demees Maakker. Olkaa hyvä. Ja minä, Vim, minä puhun hollantia. Haluan kiittää esittelijää Tapar Delia ja kollegoita kompromissitarkistuksista. Mm, olen hyvin tyytyväinen siihen, että myös meidän tarkistuksemme on otettu huomioon kompromissitarkistuksissa, eh, sulautettu niihin, niihin ja mielestäni kompromissitarkistukset eh, nyt eh, heijastelevat oikein hyvää kompromissia valiokunnassa. Olette tehnyt hyvää työtä siis. Näin siis yrityskäyttäjiä suojellaan, mutta samalla tarjotaan kylliksi joustavuutta verkkoalustoille itselleen. Tämä on aikamoinen haaste, kun tämän kaltaisesta kaupankäynnistä puhutaan. Parempi avoimuus ja läpinäkyvyys sekä sitten eri käyttäjien osalta joustavuus aivan varmasti parantavat tätä asiaa. Samoin sitten sitten äh, lausekkeet liittyen äh, esimerkiksi äh, vahvemmassa tai paremmassa asemassa olevaan kuluttajaan ovat ihan paikallaan eurooppalaisella kuluttajalla, joka tapauksessa on oikeus saada mahdollisimman korkeaa laatua mahdollisimman hyvään hintaan. Hyvää esimerkkiä on jo muualtakin, mutta kyllä tässä välttämättä tarvitaan nyt myös eurooppalaista lähestymistapaa. Olen vakuuttunut siitä, että yritysten On hyvin tärkeää, että yritykset voivat pysyä kilpailukykyisenä suojellen yrityssalaisuuksiaan ja samalla sitten vahvistaa Euroopan unionin yritysten kilpailukykyä. Kiitoksia. Kiitokset Demesmaker. Sitten Alde ja Pavel Teliska. Pavel, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja Koh, kiitos Claudia. Haluaisin aloittaa sanomalla, että komissio teki hyvän lainsäädäntöehdotuksen, jotta voidaan luoda puitteet yrittäjille ja verkkoalustoille ja heidän väliselle kanssakäymiselle. Lähtökohta voisi olla kyllä se, että tässä on asioita, joita tulisi hieno säätää. Tässä oli sellainen alustava havainto, että tässä asia lähestytään kenties liikaa yhdestä näkökulmasta. Deutsche Bahn, Air France, myivät lippuja jo ennen kuin nämä verkkoalustat tulivat. Ne olivat aina siis hyvässä asemassa. Mutta verkkoalustat toivat uuden kehityksen. Tässä annettiin kuluttajille enemmän selkeyttä, uusia mahdollisuuksia, tämä vertailumahdollisuus ja tämä on toki yrityksellekin hyvä mahdollisuus. Ilman, että muutetaan lainsäädännön taustaajatusta, niin halusimme paremmin heijastaa sitä seikkaa, että tässä voitaisiin parantaa tätä yritysten, kuluttajien ja verkkoalustojen kantilta. Ja me onnistuimme nyt Clouden avulla saamaan hienosäätämisellä vielä aikaan parannuksia tässä jo valmiiksi hyvässä ehdotuksessa. Minä ehdotan, että kollegat seuraavat tässä Tapardellia kaikissa muissa kompromisseissa paitsi tässä kulujen kustannusten jakamisessa riidan ratkaisussa me onnistumme tämän neutraalimman lähestymistavan kuin komissio. Kiitos erittäin paljon Claudelle. Nyt meillä on erittäin hyvä ehdotus, jota voimme varmasti seurata. Kiitokset Telitska. Kyllönen. Mir- Mirja, ole hyvä, Vue. Thank you. Kiitos, herra Ko, puheenjohtajamme. Haluaisin kiittää Claudiaa on ollut hieno tehdä yhteistyötä muidenkin kollegojen kanssa. Aina on hauskaa tehdä työtä teidän kanssanne. Minusta meillä on varsin tasapainoinen ja hyvä ratkaisu löytynyt yhdessä. Hauska sanoa, että voimme nyt tukea tehtyä työtä. Näin ei yleensä ole, että aina kaikkia kompromisseja tuettaisiin, mutta ihme on tapahtunut. Yeah. Eli kiitti. Ja, vielen Dank. Damit schließen wir die Runde der... Kiitoksia. Näin olemme kuulleet varjoesittelijät. Täällä on vielä eh, edustaja Lucy Andersson, joka on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. I wanted also to say... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin niin ikään kiittää valmistelijaa. Tämä on erittäin monimutkainen kokonaisuus ollut eh, kaikille valmistelijoille ja sihteeristölle. Komission oikein hienosäätäessään tätä kokonaisuutta, joka on EU-kilpailulainsäädännön alla hyvin vaikea säännellä. Ei tässä aina onnistuta. Ja olen sitä mieltä, että tämä on erityisen hyvä asia, että TRAN-valiokunta laatii tästä lausunnon – on monia tilanteita, joissa pienyritykset, jotka ovat riippuvaisia näistä palveluista, niin heihin vaikutetaan epäreilulla tavalla näiden suurten, kutsutakoon näitä pedoiksi, suurten petojen toimesta. Ja ainoastaan jotkut näistä tarjoavat internet-hakukoneita. Olen varsin tyytyväinen tähän tehtyyn työhön ja meistä muutamat ovat varmasti viemässä näitä eteenpäin muissa valiokunnissa. Tässä on muutama tekninen tarkistus, jota, ja toivon, että voitaisiin tässä tukea niitä, nämä lisäehdot ja sitten sellainen asia, että olisi hyvä, että tässä voidaan luoda sellainen lainsäädäntö, joka ei ole liian suuri taakka pienille yrityksille. Toivottavasti tämä etenee hyvin myös muissa valiokunnissa ja täysistunnossa. Kiitos. Kiitokset edustaja Anderson. Nyt meillä on sitten vuorossa vielä komissio. Rouva Lupian, mitäs mieltä komissio on näistä meidän parannusehdotuksistamme? Olkaa hyvä. Hyvää huomenta, olen Mihail König, Grow-pääosastolta. Todella kiittäisin kovasti mielenkiintoisista puheenvuoroista ja totta kai avoimin mieli mietimme vielä, miten tätä voitaisiin parannella. Vaikka sinällään jo se on hyvä ehdotus meidän mielestämme. Ja varsinkin, jos ajatellaan tätä arkkitehtuuria, keskitytään läpinäkyvyyteen, sen lisäämiseen – Ehkä muissa kysymyksissä, jotka mainitsit, lisäkanavat, luokittelu. Siinä olemme ihan samoilla linjoilla ajatellen ehdotuksen yleistä filosofiaa, mutta missä ehkä vähän vastahkoisempia puolestaan oltaisiin siinä, ettei mennä kovin paljon pidemmälle. Muistuttaisimme, että tämä kaksivaiheinen lähestymistapa alalla, joka muuttuu kovin nopeasti, toinen vaihe on tavallaan jo käynnissä, mutta tässä ollaan nyt paneutumassa tähän talouteen. Olemme varovaisimpia ajatellen konkreettisia kieltoja tai käytäntöjä tai mietitään kysymyksiä maksuista tällä alalla. Vähintään sitä syystä, kuten varmasti totesitte hyvin tekin, että tämä on horisontaalinen kysymys. Eli sen täytyy sitten sopia kautta linjan kaikilla alustoilla, kaikilla aloilla. Mutta mekin kyllä toivomme ja olemme luultavasti mielin, että muutkin valiokunnat ovat hyvällä tolalla töissä, että voidaan päästä eteenpäin tämän tärkeän ehdotuksen kanssa. Kiitoksia teidän osuudestanne. Kiitokset König. Minulla oli tuossa väärä nimi, pahoittelen, mutta kiitokset komissiolle joka tapauksessa. Ja nyt te esittelijämme saa vielä loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Mulțumesc frumos. Încă o dată vreau să mulțumesc colegilor raport. Kiitos. Haluaisin vielä kerran kiittää varjovalmistelijoita. Saimme erittäin hyviä tarkistuksia. Niiden pohjalta oli hyvä ponnistaa ne toimivat perustana tälle lausunnolle. Haluan kiittää myös valiokunnan sihteeristön kollegoja, jotka auttavat suuresti. Halusimme kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jotta tässä ei olisi hajanaisuutta, kuten jäsenvaltioiden välillä on. Digitaalitalous on kehittymässä aimoharppauksen eteenpäin ja on tärkeää, että pysymme markkinoiden perässä. Näin ollen meidän tehtävä EU-lainsäätäjinä on saada hyvä tasapaino markkinoille toisaalta digitaalisen talouden ja perinteisen talouden välille. Tasapaino on saavutettava loppukäyttäjiä varten. Toivottavasti tässä lausunnossa on saavutettu tämä tasapaino. On totta myös, että tämä pohjautuu komission ehdotukseen, joka koskee kaikkia aloja, mutta jos katsoo markkinoita, niin on selvää, että tämä koskee ennen kaikkea liikennettä ja matkailua. Nämä verkkoalustat siis. Joten on paljon yrityksiä, jotka hyötyvät siitä, että parannamme verkkoalustojen toimintaa. Ja onkin tärkeää, että meillä on avoin lähestymistapa siten, että yritykset pystyvät suoriutumaan talouden toiminnastaan. Ja on tärkeää, että tämä on reilu niin kuluttajille, verkkoilustalle kuin yrityksille. Kiitos vielä kerran. Toivottavasti tämä on hyödyllinen IMKO-valiokunnalle. Kiitos. Ja, vielen dank. Wir werden... Kiitoksia. Torstaina 22. päivä 11. Eli huomenna toimitamme äänestyksen tästä tekstistä. Sitten esityslistan kohta 7 Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaisuustoimenpiteet. Esittelijämme on Claudia Schmidt. Schattenberichterstatter, liebe Kollegen, ähm, der vorliegende Bericht ist... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä äh, on hyvin tekninen mietintö kyseessä, ei ehkä ihan niin kiistanalainen kuin liikkuvuuspaketti esimerkiksi. Uskon kuitenkin, että mahdollisia vaikutuksia tässä on ehkä aliarvioitu. Kyse on siis sähköisistä kuljetustiedoista. Me olemme nyt varjoesittelijöiden kanssa puhuneet, että haluamme mennä pidemmälle kuin komissio alkuperäinen ehdotus niin, että saisimme aikaan mietinnön, joka katsoo jo tulevaisuuteen ja digitalisoitumisen aikoina. Tämä nyt on ihan välttämätöntä. Tämä mietintö tai tämä ehdotus, jos ja kun se tulee voimaan, huolehtii yhtenäisen IT-järjestelmän käyttöönotosta kuljetusalalla, sähköisistä kuljetustiedoista. Kaikki puhumme digitalisoitumisesta ja itseohjautuvista autoista ja teollisuudesta 4,0, mutta tästä huolimatta 120 miljoonaa työtuntia hukataan vuodessa. Hukataan siihen, että tiedot täytyy syöttää näyttää sinne äh, tietokoneeseen ja sitten äh, tulostaa ja antaa seuraavalle äh, kuljetusketjun linkille, logistiikkaketjun linkille. Ja tämä mahdollisesti yhden kuljetuksen puitteissa viisi kertaa. Tämähän nyt on ihan absurdia. Eli kuljetustiedot on sähköistettävä. Samoin sitten halutaan standardisoida yhteydenpito viranomaisiin, näin ehdottaa komissio. Kyllä, hyvä ehdotus, mutta minä ehdotan, että monimuotoisen liikenteen nimissä myös yksityinen sektori otettaisiin mukaan niin, että tietojenvaihto voisi olla mahdollisimman sujuvaa ja ongelmatonta. 2018 99 prosentissa tapauksista tieliikennekuljetuksessa tämä ei kuitenkaan vielä ole ollut mahdollista. Minun muutosehdotukseni pyrkivät äh, siihen, että tästä ehdotuksesta tulisi todella äh, toimiva täytäntöön äh, pantava toimivalla tavalla. Haluan kiittää varjoesittelijöitäni ja minä todella toivon, että saamme aikaan laajan kompromissin. Ajatelkaapa nyt, kun kaikki tiedot ovat digitaalisesti jo olemassa, niin silti poliisien täytyy joka ikinen henkilöauto pysäyttää erikseen ja pyytää paperiversio eri asiakirjoista nähtäväksi. Ja tähän menee poliisien voimavaroja ja aikaa ihan turhaan hukkaan ja myös tiellä kulkijoiden. Joten kyllä tämä jo digitalisoitu tieto täytyisi saada standardoidusti helpommin käyttöön. Sitten tässä on tietenkin näitä täytäntöönpano-ongelmia. Ne täytyy luonnollisesti ottaa huomioon, mutta ensimmäinen askel olisi se, että viranomaisten on hyväksyttävä se, että saavat tiedot sähköisenä ja nyt kun puhutaan vaikkapa ajasta 2025 ja sen jälkeen, niin äh, äh, tietojen sähköinen välittäminen olisi tästä alkaen sitten äh, velvoittavaa. Minä olen käynyt varjoesittelyiden lisäksi kuljetusalan toimijoiden, säätelyviranomaisten, myös lainvalvontaviranomaisten, kuten poliisin kanssa monia keskusteluja. Kyllä tässä joitain Eh, avoimia kysymyksiä vielä on ja keskustelua on käytävä. Minä en katso, että työpaikat, eh, joita tähän eh, tarvitaan. Siis kun nyt tällä hetkellä käytetään 120 miljoonaa tuntia, niin kuin sanoin vuodessa näiden tietojen käsittelyyn, niin eivät nämä kaikki työpaikat suinkaan häviä mihinkään, koska kyllä edelleen työvoimaa tarvitaan alalla, vaikka se toimisikin sähköisesti. Tosiaan nämä varjoesittelijöiden kanssa pyrimme saamaan aikaan ehdotuksen, joka johtaa tehokkuuteen niin liike-elämässä äh, niin kuin äh, julkisella alalla ja valvontaviranomaistenkin kanssa yhteistyössä niin, että saataisiin äh, turhaa, turhaa työtä purettua. Kiitoksia. Kiitokset Claudia. Nyt varjoesittelijät S de eh, Isabel eh, de Monte. Ole hyvä. Kiitos. Claudia Smithille kiitokset hänen tekemästään työstä niin, että siellä olivat kaikki päässeet mukaan. Täytyy todeta, että me elämme yhä digitaalisempaa aikaa ja täytyy ponnistella, että voimme mukautua muutoksiin myös liikenteen alalla. Tämä on olennaista ajatellen yksinkertaistamista ja joustavoittamista menettelyssä. Tämä ehdotus menee nopeasti eteenpäin digitalisoitumisen myötä. Eli tässä täytyy pystyä varastoimaan kaikki tiedot. Riippumatta sitten liikkuvuuspaketista, niin uskoisin, että tässä sisällön pitäisi olla vastaava yhteenmukainen siis sen kanssa. Mitä sitten tulee tiedonvaihtoon ja tietosuojaan, olen sitä mieltä, että ne pitää hoitaa keskitetysti, vaikka en tiedä onko se helppoa, mutta kuitenkin tässä pitää sääntöjä yhdenmukaistaa. Ehdotus sitä paitsi voisi olla ratkaisu myös siihen yhdenmukaistamisen puutteeseen, mitä meillä on asiakirjojen kohdalla – mutta ehkä tässä tarvitaan vielä muitakin tietoja, joita voidaan käyttää lainvalvontaviranomaisten työssä, että voidaan tarkastaa etänäkin tietoja ilman, että tässä pitäisi esimerkiksi rekassa tämä allekirjoittaa. Ja sitten mitä tulee määräaikoihin, niin tässä täytyy saada aikaan tehokkuutta valvonnassa. Tämäkin koskee lainvalvontaviranomaisten työtä, työhön. Tässä tarvitaan myös kansainvälisiä malleja, kun eurooppalaisia standardia me rupeamme laatimaan. Tämä liittyy myös kuljetusasiakirjoihin niin, että jatkossa ei olisi kovin suurta eroa Euroopan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Lopuksi vielä käytän tilaisuutta hyväkseni tarkistaa tätä tekstiä yhdessä tärkeässä kohdassa minun mielestäni nimittäin elävien eläinten hyvinvointiin usein siinä on väärinkäytöksiä tapahtunut, vakaviakin. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau De Monte. Kiitokset, edustaja De Monte. ECRstä Sworowski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Chciałbym także podziękować pani poseł Schmidt za przygotowanie projektu sprawozdania. Grupa EKR w pełni popiera. Kiitoksia, puheenjohtaja. ECR tukee täysin tätä ehdotusta. Ja todella siis liikennealan, e, kuljetusalan e, asiakirjojen e, sähköistämistä katsomme, että kuljetusalan yritysten ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä tietojen tulisi kulkea sähköisesti ihan kustannusten alentamisenkin nimissä. On oikeastaan valitettavaa, että tämä ehdotus ei ollut mukana liikkuvuuspaketissa. Se olisi nimittäin kyllä näiden täytäntöönpanomekanismien osalta ollut ihan erinomainen ehdotus. Mitä sitten tähän itse mietintöluonnokseen tulee, niin tarkistus 26 on se, jonka nostaisin nyt tässä keskustelussa esiin. Siinähän halutaan laajentaa sovellusalaa, asetuksen sovellusalaa. Tässä kyse on yksittäisten yritysten välisestä viestinnästä ja tämä mielestämme menee liian pitkälle. Kun järjestelmä ei vielä ole toiminnassa, niin tälle ei kyllä ole perusteita. Nyt on vielä hyvin vaikea arvioida järjestelmän tehokkuutta. Tuleeko se toimimaan toivotulla tavalla? kun äh, ajatellaan äh, yrityksiä, täytyy kai niiden itse voida sitten päättää, mm, liittyvätkö järjestelmään vai eivätkö. Eikä tässä kyllä saisi olla äh, viranomaisten taholta minkäännäköistä painostusta. Ja me tarvitsisimmekin ainakin tarkistuksen 17 pohjalta siirtymäkauden. ihan tässä voida, kun paperista sähköiseen viestintään kuljetustietojen suhteen siirrytään, niin olla aikaa sopeutua tilanteeseen. Tämähän tulee vaatimaan myös pk-yrityksiltä aika paljon työtä ja myös kustannuksia, kun tällainen siirtymä tapahtuu. PK-yritysten lisäksi muistuttaisimme vielä artiklasta 15, jossa kyse on äh, arviosta viiden vuoden jälkeen, kun asetusta on sovellettu äh, viisi vuotta. Kahden vuoden aikaraja ei kyllä riittäisi siirtymäkaudelle eikä sitten äh, tilanteen arvioitumiseen. Tulemme tekemään konkreettisia ehdotuksia tarkistusten muodossa ja olemme varmoja siitä, että yhteistyö tulee olemaan oikein sujuvaa. Kiitos. Kiitokset Sodowski. Sitten ALDE, edustaja Bilbao Barandika. Olkaa hyvä. Yes. Hyvää huomenta päivää kaikille. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiittäisin Rova Schmidtia hänen tekemästään työstä ja hänen valmiudestaan huomioida äh, henkilöt ja ryhmät, jotka ovat työstäneet avoimin mielin, niin että saadaan aikaan sopimus tästä niin tärkeästä säädöksestä. Ensinnäkin, mikä on tavoitteena ylipäätään tässä mietinnössä tai lausunnossa, että tämän myötä liikenneala Euroopassa olisi johtoasemassa innovoiden, digitalisoiden ja pääsen, pääsen eroon hiilestä. Eli tätä tavoittelemme. Ja totta kai liikennealalla on valtava kasvua nähtävissä ja siihen suuntaan se varmaan jatkuukin tulevina vuosina. Ensinnäkin tavaraliikenne. No, 99 prosenttia asiakirjoista, joita on käytössä tavaraliikenteessä rajat ylittäen, on edelleen paperimuodossa niin että uskaltaisiin tai ainakin mahdollistettaisiin digitaalinen tiedonsiirtokin, niin siinä on kaikenlaisia esteitä e- edessä. Ennäkin, että viranomaiset eivät hyväksy sitä keinoa siirtyä paperista digitaaliseen ja niin, että päästäisiin muiden mietintöjen tavoitteisiin Euroopan tasolla. Siksi meidän täytyy ratkaista kaksi tärkeää ongelmaa ettei Euroopan unionilla ole sellaisia puitteita, jotka ovat erilaiset pirstaleiset ja ne täytyy nyt yhdenmukaista ja toiseksi, että olisi järjestelmiä, jotka olisi keskenään yhteensopimattomia. Liikenteen alalla yhteensopivuus on aina tärkeää, yhteen toimivuus. Tarvitaan unionin tasolla lainsäädäntöä ja järjestelmiä, jotka ovat yhteen toimivia jäsenvaltioiden ja totta kai eri yritysten alustojenkin välillä. Kysyisin vain, miten tämä ratkaista. Ehkä tässä tämä maaginen sana olemassa, eli yhdenmukaisuus eri mietintöjen kesken. Tämä on osa myös eurooppalaista liikkuvuuspakettia ja ylipäätään liikkuvuusstrategiaa. Liikkuvuusstrategian osalta kaikissa mietinnöissä on tähdätty samaan yhteen toimivuuteen. Ei tämä mietintö voi jäädä sivun siitä. Eli olen arvioinut ihan myönteisesti tarkistuksia, joita valmistelija on tehnyt, ja sitä paitsi erityisesti numeroa kolmosta arvostan, joka liittyy siihen, miten tässä ratkaistaan tämä 2016 vuoteen viitataan parlamentin työssä niin, että hyväksyttäisiin sähköisiä asiakirjoja koko liikentejärjestelmässä. Ja ECDMR hyväksyttäisiin ja ratifioitaisiin niin pitämättä puhetta. Minä uskon, että viranomaisten pitäisi nyt päästä liikkeelle näissä järjestelmissä, joita pitää myös kehittää, että voidaan hyväksyä sähköisesti myös asiakirjoja, eikä tässä enää joustaa sallita. Heidän täytyy se hoitaa. Ja sitä paitsi taloudellisen toimijoidenkin täytyy pystyä käynnistämään samaan suuntaan. On aika paljon monella epäilyjä jäsenvaltiossakin. Totta kai, jos ei näin nimittäin tehdä, niin siinä rangaistaan näitä pk-yrityksiä, suuriakin yrityksiä, jotka kyllä jo ovat ottaneet käyttöön mekanismeja ollakseen tehokkaampia, päästäkseen eroon paperista, ollakseen läpinäkyviä, ja nopeampia, jotta päästään yleisiin tavoitteisiin. Ja siksi minä uskon, että on tarpeen, että me standardoimme tätä Euroopan unionin tasolla, siis tätä tietoa, jota tarvitaan, jotta me kaikki voimme kehittää järjestelmää yhdenmukaisella tavalla. Näin ollen me tarvitsemme tiettyjä standardeja, malleja, yhteisiä menettelyjä, ja minä uskon, että vain näin me pääsemme eroon näistä ongelmista, joita nyt tällä hetkellä on olemassa, kun todellakin on niin vähän yhteen toimivia järjestelmiä, jotka ovat vielä pirstaleisetkin. Eli nähdään, tähän suuntaan menemme myös tarkistuksissamme, joita on tehtykin jo, joita vielä työstämme Rova Schmidtin kanssa toivottavasti. Ja, ja uskonkin, että saadaan hyvä mietintö, joka olisi yhdenmukainen muiden mietintöjen kanssa, kun ei se ole mikään irrallinen tapaus. Ja, vielen Dank, Frau Bilbao. Kiitokset äh, edustaja Bilbao. Merja Kyllönen Kuesta on paikalla. Merja, ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia. Kiitos Claudialle ja muille hyville kollegoille. Meillä on ollut hyviä kokouksia jo nyt. Kiitos tästä hyvästä luonnoksesta. tästä mietintöluonnoksesta ja piirsin varsinkin tästä viestistä, että komission olisi syytä aloittaa välittömästi delegoitujen säädösten työstäminen, että tässä toteutuminen ei enää lykkääntyisi. Lykkääntymisiä on nimittäin ollut varsinkin liikkuvuuspaketti ykkösen kanssa ja nyt me todellakin tarvitsemme järjestelmän yhteisen alustan, jossa jakaa tietoja yksinkertaisesti ja reaaliaikaisesti. Toivon, että voimme nyt edetä nopeammin kuin mitä olemme edenneet aiemmin. Toivottavasti voimme säästää aikaa myös tänään, joten lyhyestä virsi kaunis. Kiitos, kiitos paljon ja yhdessä työskentelemällä varmasti löydämme vielä parempia ratkaisuja. Onnistumme tässä yhdessä. Kiitos. Kiitokset. Äh, Merja, muilla ryhmillä puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten äh, puheenvuoron saa komissio. Äh, herra Santo Santamato, olkaa hyvä. Vai onko se kenties joku muu, joka sen puheenvuoron haluaa käyttää? Olkaa hyvä. Kiitos, hyvää huomenta kaikille. No niin, ensinnäkin komissionkin puolelta haluaisin esittää kiitokseni esittelijälle ja muillekin puheenvuoron pitäneille tästä hyvästä tuesta aloitteelle, joka näkyy myös lausuntoluonnoksessa. Todellakin me uskomme, että tämä on tärkeä aloite. Ei pidä unohtaa tästä saadaan aikaa merkittäviä hallinnollisia säästöjä myös toimijoiden parissa. Tämä on myös tärkeä askel kohti alan digitalisointia. Eli saadaan aikaan yhdenmukaistamista ja standardointia, kun kuljetustietoa vaihdetaan. Jotkut tähänkin viittasivat. Meidän mielestämme se on todellakin tärkeää. Kyse on yhdenmukaistamisesta, jonka me vahvistamme, jonka uskomme olevan myös yhteydessä kansainvälisten standardien kanssa huomasimme, että mietintyä esittelijä on omaksunut vielä kunnianhimoisemman lähestymistavan kuin mitä komissio on esittänyt. Tämä koskee varsinkin siihen, että tämä olisi pakollinen järjestelmä käyttäjillekin ja soveltamisala lainettaisiin, koska muitakin asiakirjoja. Minä sanoisin, että komissio kyllä mietti näitäkin näkökohtia ennen kuin oman ehdotuksensa teki. Mutta me päädyimme siihen, että ainakin alkuvaiheessa no mietintönne ehkä ennakoi tässä tiettyä kehityskulkua, mutta ehkä noin alkuvaiheessa olisi parempi viranomaisille pakollinen järjestelmä, mutta vapaaehtoinen toimijoille. Kunhan tarpeelliset digitaalisen asiakirjan käyttöön liittyvät mekanismit ovat riittävän kehittyneet ja sitten varmasti niiden hintakin olisi aika vähäinen. Eli alussa me kyllä haluaisimme, että toimijat saavat valinnan mahdollisuuden, käyttääkö vai ei digitaalista tietoa tai jatkaa nykyisellä käytännöllä, vaikkakin olemme vakuuttuneet, että aika pian kaikki näkevät, mitä hyötyä on digitaalisen tiedon käytöstä. Sitten soveltamisalasta puheen ollen liittyen muihin asiakirjoihin. Meidän mielestämme on tärkeää tehdä selvä ero, kun on kyse tiedosta, joka liittyy yrityksiltä viranomaisille tai sitten kun on viranomaisten välisestä tiedonkulusta tai sitten yritysten välisestä tiedosta kyse. Olemme kovin paljon samaa mieltä sen merkityksestä, että meillä on eri järjestelmiä, mutta yhtä toimivia. Täytyy miettiä myös mikä sitten on asianmukaisen lähestymistapa erityyppiseen tiedonkulkuun. Tästäkin syystä me ehdotuksessamme esitimme, että lähdetään liikkeelle tiedonkululla yritysten ja viranomaisten välillä. Mutta kuten totesin, kiittäisin tuesta. Huomaan, että tätä pidetään tärkeänä ehdotuksena parlamentissakin Siitähän me olemme kovin kiitollisia. Ja, vielen dank, Kiitokset, herra Santamato komissiosta. Kaikki, mikä auttaa purkamaan byrokratiaa, kyllä saa parlamentin tuen. Lopuksi puheenvuoron saa vielä esittelijämme Claudia Schmidt. Nyt sinulla on tuhannen taalan paikka aikaa kello 11 asti. No kiitos puheenjohtaja me, minä nyt niin paljon kyllä aikaa vie. Tosiaan kyse on tärkeästä asiasta. Olen ollut yhteydessä moniin yrityksiin, viranomaisiin. Ajatellaan vaikkapa ihmisten salakuljetusta autoissa, niin eihän nää, tällaista tietenkään, tällaista jää digitaalista jälkeä, eikä se näin ollen tule hoidetuksi tätä kautta. Kyllä se niin on, että edelleen tarvitaan myös muita toimia. Ja ehkä se on myös vähän niin, että paljon voidaan saada aikaa, jos hiukan kannustetaan edes pehmeästi siirtymään kohti sähköisempää sähköisiä kuljetustietoja, eli motivoidaan toimijoita. Kyllä se kuuluu meidän tehtäväämme. Jos jätämme asian oman onnensa nojaan, niin mahtaakohan digitalisoituminen olla edennyt vielä 30 vuodessakaan tästä eteenpäin. Todella haluan kiittää kollegoita eri poliittisista ryhmistä. Tämä oli ensimmäinen mietintö, jossa ihan alusta alkaen Ilmapiiri oli kyllä hyvin avoin, keskusteluilmapiiri erittäin avoin. Kaikki vedämme nyt yhtä köyttä ja juoksemme samaan suuntaan Joten toivon, että komissio ei nyt sitten laita esteitä tiellemme, vaan ymmärtää, että kyse on välttämättömästä askeleesta tiettyyn suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten vielä määräaikatarkistusten jättämiselle. Se on 4. joulukuuta kello 12. Eli siihen mennessä voitte ilmaista itseänne. Nyt meillä olisi vuorossa kohta kahdeksan, mutta valmistelijamme ei vielä ole paikalla. Esityslistan mukaan asia käsitellään kello 11, eli 10 minuutin tauko tähän väliin. So, wir setzen unsere Beratung fort. No niin, me jatkamme kokousta. Toivottavasti kaikki ovat jälleen paikalla, ovat nauttineet kahvistaan. Nyt sitten esityslistan kohta kahdeksan esityslistalla. Kyse on yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta. Valmistelijamme on Istvan Yheli. Hän on paikalla. Ja Istvan, saat heti puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you so much, Mr. Kuvasti kiitoksia, varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, valiokuntakollegat, hyvät naiset ja herrat. Matkailu- ja liikenteeseen liittyen – tässä on päästy eteenpäin parlamentin keskusteluissa komission edellisestä viisumipaketista. Siinä haluttiin uudelleen laatia toistuvaisviisumi uudistaa. Kolmisen vuotta sitä kai on. Uusi ehdotus haluaa yksinkertaistaa vielä nykyistä menettelyä lyhyille viisumeille. Tässä on taloudellisen ja turvallisuuden näkökohtien tasapainottelu ajatuksena on, että saadaan enemmän matkailijoita Schengen-alueelle helpottamalla viisumimenettelyjä silloin, kun on laillisesta matkustaja kyse, mutta että turvallisuus ei kuitenkaan kärsisi. Siksi varmasti tämä luo uusia työpaikkoja matkailualalla. Tämä auttaa Eurooppaa olemaan tärkein matkailukohde maailmalla. Ehdotus lyhentää ja yksinkertaistaa menettelyjä niiden kohdalla, jotka haluavat tulla EUn alueelle lyhyeksi aikaa. Tässä saadaan myös säästöjä aikaan ja vähemmän virkavaltaisuutta. Täysistunnossa hyväksymme jo ehdotuksen, ja jos ajatellaan alkuperäistäkin viisumikoodistoa, säännöstöä, niin siinä on jotain uutta, joka ei ole komission ehdotuksessa mukana. Esimerkiksi pakollinen myöntäminen toistuvaisviisumiksi on muutettu, että että se on ikään kuin kaskarijärjestelmäksi väärin ymmärretty. Kiertoviisumi ja se, että kulttuuri- ja urheiluammattilaiset ovat jääneet ulkopuolelle. Tämä ei ole kovin myönteinen lähestymistapa ollut, kun ajatellaan, että nyt vietetään kulttuuriperintövuotta. Ja sitten ei ole kunnolla perusteltu myös pakollisia viisumimaksuja. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia, että voitaisiin helpottaa vielä tätä verrattuna komission ehdotuksen. Siinä ovat seuraavat periaatteet olleet käytössä. Ensinnäkin lisätään mahdollista kelpoisuusaikaa toistuvassa viisumeissa kymmenen vuoteen laillisille matkustajille, kun on vertailukohtana muita kolmansia maita viisumijärjestelmiä. Toiseksi, että nykyinen säännöstö säilyy liittyen pitempään kelpoisuusaikaan sen sijaan, kun komissio on ehdottanut kaskadijärjestelmää. Se ei lisäisi viisumien myöntämistä. Ja sitten pidempi oleskelu laillisten matkustajien kohdalla noudattaa kuitenkin sitten kansalainsäädäntöä sitten, että hakijat voivat jättää hakemuksensa toisessa jäsenvaltiossa, konsulaatissa, kun val- jos toimivalta sen jäsenvaltio, kun Slatti on yli 500 kilometrin päässä, ajatellaanpa Intiaa tai Kiinaa, niin se on iso ongelma noudattaa tiettyä prosenttiosuutta maksuissa niin, että voidaan yhdessä edistää matkailustrategiaa. Meillä on hyviä esimerkkejä olemassa tästä. Siksi haluaisimme sen myös tähän säännöstön mukaan. Eli hyvät kollegat, Kaiken kaikkiaan 85 tarkistusta tuli ja viisi kompromissia olen laatinut. Niistä keskustellaan tänään varjoesittelijöiden kokouksessa. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, kollegoja. Toivottavasti saamme paremman ja freesimmän kuoriston. säännöstä. Kiitos. Kiitokset Istvan ja täydellisellä unkarin kielellä puheenjohtaja tässä kiittikin. Nyt vuorossa varjoesittelijät EPP, eh, Deirdre Kloon, ole hyvä. Thank you, thank you very much, Chairman. And... Uh, kiitos, kiitos paljon. Claudia Montenegro Degro ei päässyt paikalle, joten puhun hänen puolestaan. Kiitos paljon valmistelija Istvanille. Tässä käsitellään tärkeitä asioita yhteisön viisumisäännöstöön liittyen. Ja tässä 2014 uudelleen laaditussa komission ehdotuksessa on käsiteltiin jo näitä asioita, mutta erimielisyyksistä johtuen ne eivät ole edenneet ja komissio on ne vetänyt pois. On muistettava, että Euroopan kohteet ovat viisumi vaatimusten perusteella kaikkein rajoittavimmat. Ja maailman turist, matkailujärjestö on todennut, että viisumin helpotukset ovat alle maailman keskiarvon. Kiitoksia näistä, komis, näistä valmistelijan estämistä tarkistuksista. Tässä pitäisi esittää muutoksia ainoastaan lyhyen aikavälin viisumeihin, ja sellaiset hakijat, joilta on evätty viisumi, heillä pitäisi olla mahdollisuus oikeudelliseen valitukseen, ja mikäli tämä kääntyy, niin tässä pitäisi olla tuomioistuimella toimivalta tässä asiassa, eikä sitä pitäisi säännellä tässä asetuksessa. Olisi tärkeää, että viisumimenettelyt ovat tehokkaita 2025 mennessä – kauden jälkeen. Sähköisten keinojen käyttäminen haastatteluissa olen hyvä käänne ja se on osa tarvittua sähköistämistä viisumimenettelyissä. Viisumikustannus on tärkeää, että voidaan edistää yhteistä viisumi matkailustrategiaa, mutta en näe sitä kovinkaan käytännönläheisenä ehdotuksena. Olen komission ehdotuksen kanssa melko lailla samalla linjoilla ja toivottavasti tämä saadaan päätöksen ennen vaaleja melko pian. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitokset. Sitten ECR ja edustaja Sporowski. Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, chciałbym tylko powiedzieć, że w naszej ocenie sam projekt opinii... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että meidän mielestämme tämä on erittäin hyvä, erittäin erittäin hyvä luonnos. Meillä ei ole mitään lisättävää tähän ECR-ryhmässä. Katsomme, että, että tarkistuksia ei tarvita. Toki meidän täytyy keskittyä omaan ydinalamme, eli, eli juuri matkailuviisumit ja Mm, sitten tietenkin äh, mahdollisuuksien rajoissa digitaaliset välineet esimerkiksi äh, viisumihakemusten äh, tekemiseksi ja vastausten saamiseksi myös kolmansien maiden kansalaisille. Uskon, että nämä neuvottelut saadaan kyllä nopeasti päätökseen. Oikein hyvää työtä. Kiitos. Kiitoksia. Swarovski ja sitten Alde ja edustaja Raados, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten todettiin ensimmäisessä keskustelussa säännöstöstä, me tuemme komission ajatusta ja ehdotusta, mutta myös niitä parannuksia, joita valmistelija on esittänyt. Mehän totesimme, että aiomme tehdä tarkistuksia, jotta menettely voidaan lisää vielä yksinkertaistaa, niin olemme tehneetkin, niin että saataisiin samantyyppisiä menettelyjä jos ei nyt ihan yhdenmukaisia eri jäsenvaltiossa. Ja siellä on myös tarkistus, jossa todetaan, että digitaalisen viisumin myöntämisen mahdollisuus pitäisi olla tarjolla vammaisille. Haluaisimme, että tämä ehdotus olisi osa myös tar- kompromissitarkistusta. Odotan tässä nyt vielä hyvää yhteistyötä jatkossa ja kuten valmistelija totesi, että saataisiin laadukkaampia myöntämismenettelyjä sen jälkeen, kun tämä on hyväksytty. No, vielen dank, Rados. Kiitokset edustaja Rados. Sitten Kue, Merja Kyllönen, puheenvuoro, olkaa hyvä. I only say thanks to Eastman. Kiitoksia vain Istvanille. Tämä ei ollut minun heiniä ja olen tyytyväinen, että en ole kaikesta vastuussa. Kiitos Istvan. Hyvää työtä olet tehnyt. Luin tarkistuksesi. Ja hyvällä yhteistyöllä voimme saada erinomaisen lopputuloksen. Kiitos. Okay, vielen Dank. Das wäre dann die Runde, wäre dann die Runde der Schattenberichterstatter. Es hat sich No niin, tässä olivat varjoesittelijät. nyt edustaja De Monte on käytänyt, pyytänyt vielä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoroa ennen kaikkea kiittääkseni valmistelijan erinomaisesta ehdotuksesta. Ja kuitenkin ottaisin esille vähän nämä yleisemmät puitteet asetuksen kohdalla. Mehän tiedämme, että tavoitteena on vähentää laitonta maahantuloa tai alueelle tuloa. Ja tässä neuvottelut kuitenkin päätyvät, kun tuli väärinkäsitys sisällöistä, että viisumit näin ollen avattuina johtaisivat suurempaan uhkaan terrori-iskuja. No tästä nyt on päästy eteenpäin ja olen aivan samaa mieltä valmistelijan esityksen kanssa, että halutaan helpottaa pääsyä Schengen alueelle. Jos joku kerran haluaa täällä sukulaisia tai ystäviä tulla tapaamaan tai liiketoiminnan takia, mutta tässä haluan matkailua ennen kaikkea edistää. Tämä vaikutusten arviointi tästä myös tehtiin e, ja valiokunnan kokouksissakin on tullut esille se, että sillä on valtava vaikutus, jopa 250 miljardia euroa viiden vuoden aikana kasvuna, siis matkailuvirtoina. Ja sekin kävi ilmi, että siinäkin viisumit ovat tärkeässä asemassa. Eli ei sitä voi sulkea pois. Eli on huomioita se kritiikki, jota on esitty. Minä olen tehnyt tarkistuksia, jotka korostavat vielä nopeuden merkitystä, että voidaan leikata kustannuksia. Ja sitten voitaisiin myös tätä edustuspuolta korostaa, että päästään eroon esteistä ja totta kai on hyvä käyttää sähköisiä järjestelmiä silloin, kun hakemus jätetään. Varmasti olemme menossa oikeaan suuntaan ja vielä kiitos valmistelijalle hänen ehdotuksestaan. Ja, vielen dank. Kiitokset muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa. Olen nähnyt ei komissioltakaan, joten nyt Istvan saa vielä loppupuheenvuoron. Ole hyvä. Thank you. Thank you very much, uh, dear colleagues. Uh, Kiitos, kiitos paljon, hyvät kollegat. Iltapäivällä on varjoesittelijöiden, varjovalmistelijoiden kokous, niin silloin me varmasti saamme nämä avoinna olevat kysymykset käsiteltyä ja sovun aikaiseksi. Minä haluan kiittää kollegani Attilaa hän työskentelin lausunnon kanssa hartiavoimin. Kiitos kaikille ryhmille, jotka tätä parlamentissa tukevat. Kiitos paljon. Ja, vielen dank Kiitokset sinulle vielä 3. joulukuuta kello 16 toimitamme äänestyksen. Nyt siirrymme tämän julkisen kokouksen viimeiseen esityslistan kohtaan kohtaan. Kyse on yhteistyötä siviiliilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Amerikan Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen sopimus. Edustaja Griffin, esittelijämme, ei ole paikalla, mutta edustaja Ulfskog esittelee tämän hänen puolestaan. No minä Fysi Griffin puolesta puhun. Hän esitti pahoittelunsa, ettei voi olla täällä itse äänestyksen takia horisontti 20, ja muista tärkeistä asioista, jossa meilläkin on sanansijamme. Bassa, BASA, on ehdotus sopimuksen laatimiseksi, jolla muutetaan sopimusta USAn ja Euroopan yhteisöjen välillä liittyen siviiliilmaisun turvallisuuden sääntelyyn. Tämä on hyväksyntämenettely. EU-USA vasa on jo voimassa, mutta sitä täytyy nyt päivittää. Näin tehtiinkin tarkistuksen myötä, jonka 13. joulukuuta 2017 sopimuspuolet allekirjoittivat. Siinä vahvistetaan USA ja EUn kumppanuutta perustuen yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Se on tärkeää, kun tässä ilmailua kehitetään. Mehän tiedämme, että siviili-ilmailu voi tuoda jopa 5 miljardia euroa EUn talo, uutta 9 miljoonaa ihmistä on sen parissa työssä. Se on yksi niistä aloista, joka on riippuvainen sääntelystä. Neuvosto haluaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä tämän tarkistuksen toteuttamiselle. No, Ferisop Jyfinin erotus on, että äänestämme puolesta hyväksynnälle niin että tämä sopimus edelleen pysyy voimassa, kun se on niin näin tärkeä ja näin voidaan turvallisuusyhteistyötä kehittää entisestään. Meidän täytyy antaa myönteinen lausuma sopimuksen laatimiselle. Se on Feresan vakaa näkemys. Kiitos. Ja, vielen Dank an die Berichterstatterin. Kiitokset esittelijälle ja teille hänen edustajanaan. Nyt kuulemme varjoesittelijöitä EPP. Haluaisiko Wim van de Kamp sanoa jotakin? Puheenjohtaja, minä en tiedä kuka EPP-varjoesittelijä on. Minäkö? Jaa. No, minä seuraan tässä SET-kollegan linjauksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näyttäisi olevan, eli turvallisuus edellä mennään paitsi tieliikenteessä myös ilmailualalla lentoliikenteessä. Komissiollakaan ei puheenvuoropyyntöä ole, joten muistutan vielä määräajasta 26. marraskuuta kello 17. Vaikkakin parhaat kollegat tiedätte, että tällaisessa aiheessa meillä on tila- tilaisuus joko antaa hyväksyntä tai hylkäävä kanta. Tarkistuksia ei näin ollen tarvita. Ja esittelijä ehdotti siis hyväksyntää. Sitten Ja, ich hatte es vorhin schon angekündigt. No, tuossa aiemmin jo ilmoitinkin, että tämä oli viimeinen esityslistan kohta. Julkisessa kokouksessa me voisimme nyt jatkaa suoraan tätä mm, suljettuin ovin pidettävää kokousta nyt. Muistuttaisin, että vain jäsenet saavat jäädä paikalle. Ja Samoin suljemme myös suoratoiston netissä ja vieraillenikin tiedoksi, että näitä Euroopan parlamentin valiokuntakokouksia voi suorana lähetyksenä seurata internetissä kaikilla kielillä, joten ensi kerralla voitte sitten seurata kokousta vaikka kotisohvaltanne netissä. Joten nyt me keskeytämme kokouksen hetkeksi ja sitten jatkamme suljetuin ovin edustaja Maisnerin kohdalla.